Wir nehmen unsere Beratungen. Me jatkamme keskusteluitamme. Haluaisin sanoa, että salaisen äänestyksen tulos Unkarin tilintarkastustoimiston ehdokkaasta oli 16 puolesta, kaksi vastaan ja kaksi tyhjää. Tämän tuloksen jälkeen jatkamme seuraavaan esityslistan kohtaan. Toivotan tervet tulleeksi tilintarkastustoimen asiasta vastaavan jäsenen Ivanovan erityiskertomus 5 2017. Siis pyydän istutumaan. Meidän pitää jatkaa työtä, Jos haluatte käydä muita keskusteluita, pyydän poistumaan salista. Kiitos. Erityiskertomus 5 2017 Nuorisotyöttömyys, ovatko EUn toimintapolitiikat tuottaneet tulosta? Edustaja Ivanova, tervetuloa sydämellisesti, saatte puheenvuoron. Hienoa, että voimme tilintarkastustuomioistuimen naisosiota tässä vahvistaa sitten uuden jäsenen kautta. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you, Thank you very much, Madam Chair. Uh, it is indeed a pleasure always to be... On aina ilo olla budjettivalvontavaliokunnassa. Aivan erityisesti haluaisin kiittää teitä ja kaikkia jäseniä tästä erityiskertomuksen huomioon ottamisesta vain pari päivää sen jälkeen, kun se virallisesti julkaistiin 4. huhtikuuta. Haluaisin tietysti myös onnitella esittelijää, herra Bonia, erittäin kattavasta mielenkiintoisesta työasiakirjasta, jonka hän on laatinut Ajatellen myös tätä tiedon määrää, jota tässä kertomuksesta löytyy. Tämä on todella hyvä työasiakirja. Nuorisotyöttömyys on yksi vakavimmista haasteista EU:ssa edelleen. Ja vaikka tilanne on parantunut vuodesta 13 yli 4,2 with an average youth unemployment... Prosentti oli vielä työttöminä, siis 18,8 prosenttia kokonaismäärästä. Nuoret ovat pitkään työttöminä. Tämä vaikuttaa kielteisesti ajatellen tulevaisuuden työllisyysmahdollisuuksiin, sosiaaliseen syrjäytymiseen ja loppujen lopuksi kasvu, kasvu vähenee, samoin tuottavuus. Lähtökohtanamme oli, kun tutkittiin kehitystä, jota on saatu aikaan työ, niin tarkastelimme indikaattoreita, jotka perustuvat EMKO-tietoihin, joita saatuun jäsenvaltioista. Nuor- työ, tutkittiin niiden nuorien määrät, jotka eivät ole koulutuksessa tai työssä. Ne nuoret sitten, missä heitä on rekisteröity, minkälaisia työtarjouksia mahdollisesti oli tullut neljässä kuukaudessa ja sitten näiden työtarjousten kunnollisuus. Sitten tarkastimme myös, tarttuvatko jäsenvaltiot te- tekijöihin, jotka vaikuttavat kielteisesti nuorisotakuun toteutumisen ja sitten tutkimme, mikä panos on tullut nuorisotyöllisyysaloitteesta ajatellen nuorisotakuun tavoitteita. Tässä on Sissa vierailimme myös seitsemässä jäsenvaltiossa, Ranska, Kroatia, Italia, Portugali, Espanja, Slovakia muun muassa. Ne oli valittu perustuen eri kriteereihin, kuten niiden nuoriso, työllisyystaso, eh, suhde kokonaisväestöön ja nuorisotyöaloitteen rahoitusosuus, mikä on meidän johtopäätöksemme, seitsemän jäsenvaltiota, joissa vierailimme todellakin olivat edistyneet täytäntöönpannessa nuorisotakuuta ja tuloksia, tuloksiakin on saatu. Kuitenkaan mikään näistä jäsenvaltio ei pystynyt varmistamaan, että kaikilla nuorilla oli tilaisuus saada neljässä kuukaudessa työtarjous. Ja tämän lisäksi ty- nuorisotyöllisyystavoitteen merkitys oli varsin rajallinen koko nuorisotakuukysymyksessä. Niin kuin sanoin, tässä annetaan kattavasti tietoa. Edistyksestä on taas saatu aikaan eri vaiheissa nuorisotakuprosessia. Tässä tunnistamiseen, rekisteröintiin, tar- työtarjouksen antamiseen ja tulosten kestävyyteen. Haluaisin keskittyä muutamiin avainlöydöksiin kertomuksessa. Ensinnäkin kaikki tarpeet, kaikkiin tarpeisiin ei kohdentu toiminta alusta lähtien lisäys nuorten määrässä, jotka eivät olleet koulutuksessa tai työssä, liittyi myös siihen, että kokonaisnuorison määrä on vähentynyt. Tämä ei juurikaan muuttanut tilannetta nuorisotakuun käyttöönoton jälkeen. Sitten oli, oli myönteistuloksia enemmän, mutta ei tarpeeksi tarjouksessa. 70 prosenttia niistä, jotka saivat tarjoukseen 2014 tekivät näin neljän kuukauden aikana ja hyväksyivät sitten tarjouksen, mutta kestävä nuorten osa- osallistuminen työmarkkinoilla on edelleenkin haasteellista. Ajatellaan näitä seitsemää vierailtua maata, totesimme, että vain 48 prosenttia nuorista lopettivat nuorisotakuun 2015 olivat edelleenkin työllistettyinä tai koulutuksessa tai harjoittelemassa kuuden kuukauden jälkeen. Olemme myös tarkastelleet tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet näihin tuloksiin ja huomasimme, että pääsyy rajallisille tuloksille oli esimerkiksi se, että puuttui riittävää ja strategioita, selkeitä tavoitteita, jotta saavutettaisiin koko kohderyhmä jäsenvaltiossa. Jos, joissakin jäsenvaltiossa kohdistettiin toiminta vain pieneen määrään netväestöä ja äh, rajoitettiin äh, näiden henkilöiden määrää, mitä tuli identifioitiin ja rekisteröitiin. Ei kunnolla myöskään arvioitu kustannuksia ja käytössä olevia varoja jäsenvaltiotasolla. Jäsenvaltioiden lähestymistapa vaikuttaa myös nuorten kestävään integraatioon työmarkkinoilla. Tämä ei ole ainoa esimerkki, huono tietojen laatu, mutta tässä tapauksessa erityisesti huonot tiedot estivät tuon takuu toiminnan tuloksia. Ja sitten vielä yksi tärkeä kysymys liittyy nuorisotakuualoitteen merkitykseen ajatellen nuorisotakuun toteutumista. Käytännössä tässä oli puutteita, miten oli suor- suunniteltu toimintaa, nuorisotyöllisyysaloitetta ja sitten sosiaali- ja talouskomitean rahoitus täydensi kansallista rahoitusta. Sitten komission ohjeet tiedonkerusta vaikuttivat myös mittaustuloksiin. Huomasimme myös tällaista esirahoitusta. Sitä ei oltu täysin käytetty hyväksi. Ja vielä viimeisenä raportoidut tulokset olivat odotuksia alemmalla tasolla. Lopuksi täytäntöönpanon vaikeudet ovat nyt todentuneet. On todettu, että ihmiset, jotka hyötyivät eniten yhteisrahoitustoimista olivat niitä, jotka, oli, jotka olivat helpoimmin saavutettavissa, eikä niinkään se ryhmä, jota oli vaik- jotka tarvitsevat eniten apua. Sitten loppupäätelmä odotuksia ei siis ole tässä saavutettu. Jotakin tuloksia ja parannuksia on saatu aikaan kaikissa maissa, joissa vieraiten esimerkiksi Kroatiassa on määritelty hy- hy- hyvän laatuisen tarjouksen piirteitä ja miten työntekijän ja työntekijän toiveet täyttyvät ja yhdistyvät. Sitten Kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä, joita haluaisin korostaa, on miten oli hallinnoitu odotuksia ja asetettu realistisia saavutettavia tavoitteita. Ja tarkasteltiin myös kokonaisuudessaan kustannuksia hankkeessa ja sovitettiin tarpeet rahoitukseen. Tässä lyhyesti, mistä kertomuksessa on kysymys. Tietenkin olette kaikki tietoisia siitä, että 10. toukokuuta pidetään korkeatason konferenssi, jossa käsitellään tätä aihetta. Ja nyt mielelläni kuuntelen teidän kysymyksiänne ja kommenttejanne. Kiitoksia. Thank you for Kiitos tästä alustuksesta. Varmasti huomasitte, että puheenjohtaja Gressle poistui hetkeksi huoneesta – Toimin siis puheenjohtajana ja esittelen samalla työasiakirjani. Niin aina mitä en hoida on kahvinkeitto tällä hetkellä. Lähden liikkeelle työasiakirjasta, niin haluaisin kiittää teitä tästä kertomuksesta totta kai. Ja 10. päivä toukokuuta konferenssin järjestämistä myös. Se, että järjestätte konferenssin osoittaa jo sitoutumista ja sen, miten tärkeää aihe, nuorisotyöttömyys on edelleen. Työasiakirjana haluaisin esitellä muutaman yleisen huomion kautta ensin ja sitten suositukset. Yleiset kommentit. Minun lähtökohtani on aina ollut puhuttu omista lähtökohdista, mutta minä olen täysin tukenut nuorisotakuujärjestelmää ja nuorisotyöllisyysaloitetta. Sen rahoittamiskeinona. Nuorisotyöttömyys on edelleen suurin skandaali näinä aikoina. Jos katsotaan joidenkin maiden lukuja, niin tämä on todella häpeällistä. Euroopan unionissa nuorisotyöttömyysluku on yli 18 prosenttia monissa jäsenvaltioissa paljon suurempi. Reiluuden nimissä voidaan myöskin sanoa, että poliittisen päätöksen kautta luotiin nuorisotakujärjestelmä nuorisotyöllisyysaloite – tämä lähti liikkeelle hyvin nopeasti ja kaikissa jäsenvaltioissa ei ollut infrastruktuuria valmiina, jotta voitiin toteuttaa tätä nuorisotakuuta kunnolla, joten asiat lähtivät liikkeelle hyvin hitaasti, vauhti on vähän parantunut sen jälkeen, mutta on tunnustettava, miksi alku oli niin hidas ja todettava se, että tässä käytettävä tieto on vuosilta 2014-2015. Tämä oli nuoriso takuu ja nuorisotyöllisyysaloitteen alkuvaiheita. Se on todettava, kun puhutaan näistä ongelmista. Mutta samalla on sanottava, että nuorisotakuujärjestelmä on auttanut miljoonia nuoria kautta Euroopan unionin. Sitä ei saisi koskaan unohtaa ja tämä on viesti, jota tulisi toistaa. Se on ollut avuksi, kun ajatellaan nuorten elämää. Toinen asia on se, että kun mahdollisuuksia tarjotaan nuorille, on huolehdittava siitä, että kyse on hyvästä laadusta. Ei niin, että keksitään vain jotain tekemistä, jotta saadaan työttömyysrekisteristä nämä ihmiset. Meidän on huolehdittava siitä, että kaikki mahdollisuudet on kyse koulutuksesta tai työpaikasta. Aina näiden täytyy on oltava hyvänlaatuisia, jotta todella hyödytään tästä mahdollisuudesta ja voidaan käyttää kokemusta tulevaisuudessa. Kollegat, me olemme nähneet tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ja suositukset ja varmasti näitte myös komission vastauksen. Reiluuden nimissä varmasti voidaan todeta, että komissio ei ole niin iloinen kaikista suosituksista, mutta varmasti siellä on sellaista, josta komissio haluaa esittää vielä lisäkysymyksiä ehkä tämän kokouksenkin aikana. Sitten omasta, omista suosituksistanne. ne Voimme käydä läpi yksityiskohtaisemmin niitä, mutta halusin tuoda esiin sen, että vaikka nuorisotyöttömyys on vähenemään päin, se on vielä valtava ongelma. Aivan liian moni nuori on ilman koulutuspaikkaa tai työpaikkaa Euroopan unionissa ja siksi pitäisi huolehtia siitä, että nuorisotyöttömyys on tulevaisuudessakin prioriteetti. Meidän tulisi löytää rahoitusmalli ja nuorisotyöllisyysaloitteen kautta tai sitä kautta, että kannustetaan jäsenvaltioita itseään – tekemään maksuja nuorisotyöllisyysjärjestelmiin, takujärjestelmiin ja sitä odottaa unionin rahoitusta. Selvitettäviä asioita on vielä kertomuksessanne ja puheenvuorossanne mainitsittekin sellaisen seikan, että pitää saada tarjous neljän kuukauden sisällä siitä, kun lähtee tähän – järjestelmään ja silloin nähdään, minkälainen velvollisuus jäsenvaltioilla on tässä parantaa tilannetta tulevaisuudessa. Olen kommentoinut myös sitä, että kuten sanoin, on huolehdittava siitä, että tarjous on hyvä. Sitä ei tehdä ihan itsensä takia vain. Ja sitten haasteena on myöskin se, että osaamisen ja osaamistarpeet eivät aina kohtaa. On huolehdittava siitä, että koulutus on järkevää ja että koulutuksen saamisen jälkeen helpommin löytää työpaikan. Monissa maissa olen nähnyt myös omassani, että nuoria vain koulutetaan ja täydennyskoulutetaan, mutta ei huolehdita välttämättä siitä, että tämä tarjottava koulutus todella auttaa heitä työmarkkinoilla tulevaisuudessa. Joten tämä on osana omia suosituksiani myös. Ja puheenjohtaja, lopuksi pari kysymystä komission puolen komissio taitaa puhua pian. Olisin kysynyt, missä määrin uskotte, että nuorisotakuu järjestelmän ongelmin on se, että ei ole riittävää rahoitusta. 6,4 miljardia on allokoitu. Onko tämä riittävä summa vai tarvitaanko lisärahoitusta, jotta nuoret voivat hyötyä tästä takuusta? Ja olisin pohtinut myös sitä, mitä parannusta on tapahtunut tämän tintarkastustuomioistuimen kertomuksen jälkeen. Kiitos oikein paljon. Kollega Valli on ensimmäinen puhuja. Grazie, presidente. Ringrazio il membro della... Kiitoksia kovasti. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen jäsentä erinomaisesta kertomuksesta ja hänen tekemästään kovasta työstä nuorisotakuun kohdalla itse asiassa olemme nähneet, mitä Italiassa tapahtuu silloin, kun kontvaliokunta siellä vieraili. Ja te olitte myös mukana. Kävimme Kalabriassa ja Sisilässä näimme, minkälainen toimeenpanojärjestelmä siellä on käytössä. Ja minä olen lukenut tuomioistuimen suosituksia. Mielestäni analyysi on todella erinomainen. Tuen täysin suosituksia kysymyksistä, jotka ovat teknisiä ja kuuluvat tilintarkastustuomioistuimen toimialan erityisesti, mitä kun on puhe re- rekisteröinnistä. Ihmis täytyy tietenkin ottaa mukaan tähän asiaan nuorisotakuu ohjelma sinällään ei ole mikään täysi epäonnistuminen. Siinä määrin se on epäonnistunut, että jotkut maat ja poliitikot eivät ole onnistuneet rakentamaan, saamaan aikaan sellaista rakennetta, joka valjastaisi resurssit, joita EU myöntää. Minusta On tärkeää tehdä yksityiskohtaista työtä siitä, miten hakemuksia käsitellään. Meidän täytyy myös tarkastella, miten maksut tehdään nuorille. Mielestäni parantamisen varaa tässä on. Me haluamme, että kansalaiset tuntevat, että tämä ohjelma todellakin toimii. Italiassa todellakin oli ongelma, joka liittyi äh, tietokonejärjestelmään, jota käytettiin maksuissa, kun maksettiin osallistuneille nuorille apurahoja, koska jotkut maksut tehtiin vasta kuukausia sen jälkeen, kun koulutusharjoittelu oli suoritettu. Tietenkin tähän liittyy myös koulutuksen ja harjoittelun laatu. Se on tärkeä kysymys ja se liittyy talouden hallinnointi, ja ohjaukseen. Niin nuorisotakuu ei pysty mihinkään ihmeisiin. Se voi myötä vaikuttaa. Voidaan saada kunnollisia ohjelmia, tietokoneohjelmia ja auttaa jäsenvaltioita jotta varmistetaan, että nuoret työttömät rekisteröityvät ohjelmaan ja yrittävät päästä työmarkkinoille – mutta ellemme me lisää kysyntää, ellei ole tarvittavat olosuhteet, jotka auttavat yrityksiä, ja jos ei tarkastella pitkän aikavälin mahdollisuuksia, niin tietenkin tämä on tuomittu epäonnistumaan. Tämä on siis poliittinen kysymys. Meidän pitää löytää keinomme tukea näitä välineitä tietyillä rohkeilla taloudellisilla valinnoilla. Silloin kun tarvitaan julkista kannustusta tai stimulointia, niin se, silloin ehkä tarvitaan sitten julkisia menoja myös, ehkä se voisi toimia. Mielestäni tämä on aivan olennaisen tärkeä, jos haluamme uudenlaista henkeä työmarkkinoille saadaan pitkän aikavälin työpaikkoja, koska muutoin päädytään tilanteeseen, missä meillä on loistava IT-järjestelmä, joka kyllä toimii nuorisotakun kohdalla, mutta jos ei auteta näitä taantu, taantumassa olevia alueita, niin ei saada aikaan kasvua ja työpaikkoja. Meillä on tietysti tietyt perussopimussäädökset ja sääntöjä on, jotka estävät investointeja, mutta jos emme tee muutoksia, niin silloin emme pysty saavuttamaankaan yhtään mitään. Tämä on oikeastaan pääpoliittinen kommentti. Sitten tietenkin on näitä teknisiä suosituksia tuomioistuimesta ja mielestäni ne ovat hyvin tärkeitä ja ne pitää ottaa huomioon. Ja haluaisin kehottaa jäsenvaltioita, jotka täytäntöönpanevat ohjelmaa panisivat merkille tilintarkastustuomioistuimen suositukset ja toteuttavat niitä suosituksia niin, että IT-järjestelmä todellakin toimii. Ja ehkä tarvitaan hiukan kovempaa taistelua neuvostossa, koska todellakin tarvitaan investointeja jäsenvaltiotasolla niin, että yritykset, jotka tarjoavat näitä harjoittelupaikkoja nuorille, voivat sitten jatkossa antaa niille, heille työpaikan ja varmistaa, että he myös pysyvät töissä, koska muutoin, muutoin nuoret joutuvat tällaiseen tilanteeseen, että heillä on muutaman kuukauden harjoittelu, mutta sitten taas joutuvat työttömyysturvan varaan. Mielestäni siis meidän pitää varmistaa, että luodaan oikeat olosuhteet ihmisille saada työpaikka ja he voivat myös elää ja pysyä omilla alueillaan. No tarvittaisiko enemmän resursseja vai ei? Mielestäni kyllä, jos jäsenvaltiot noudattavat tilintarkastustuomioistuimen suosituksia, jos he pitävät kiinni hallinnosta menettelytavoista. Minä haluaisin tietää, olisiko tuomioistuin samaa mieltä, että resursseja pitäisi lisätä, koska mielestäni se olisi oikeudenmukaisuutta näillä varauksilla, jotka äsken mainitsin. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Karva Ivanova, esittelijä. Ensiksi kiittäisin teitä ja tiimienne hyvin valmistelusta mietinnöstä. Kiitän teitä siitä huomiosta, joka kiinnitätte nuorisotyöttömyyteen. Teette hyvää työtä. Oli hienoa, että olette mukana Italiassa. Näimme asioita kentällä. Kiitos, että tulitte mukaan. Tässä on asia, josta kärsimme yhä enemmän. Ehkä tämä ei tunnu niin paljon Tsekissä, koska Tsekin työllisyystilanne on paras Euroopassa, parempi kuin Saksassa – mutta se näkyy muissa maissa. Mutta mikä oli vaikea minulle, ja Marko ehkä muistaa sen kuka sitten, nuori kaveri, 22-23-vuotias, ja meni teki itsemurhan ja kirjoitti avoimen kirjeen. Hänen vanhempansa julkaisivat sen, ja siinä äh, syötettiin poliittista järjestelmää ihan suoraan, ja se kohdistui meihin kaikkiin jossain mielessä. Se oli erittäin vahva viesti. Ja näissä maissa, joissa nuorisotyöttömyys on niin korkea, täytyy ajatella tulevaisuutta ja täytyy ajatella tarkkaan instrumentin käyttöä, hyödyllisyyttä ja mahdollisuutta muuttaa nuorten tilannetta. Kysymys ei ole työllistämis, työllistymiskysymyksestä, taloudellisesta kasvusta. Mutta tämä on, tässä on suuria vaaroja nuorille. Kysymys nuorten asemasta yhteiskunnasta. Otan asian vakavasti. Palatakseni mietintöön. Kosti kiitoksia erinomaista työstä ja johdantopäätökset, että teette datasta ja suosituksista. Ja kaikki tekniset näkemyksenne lisäisin vähän poliittisia suosituksia. Ei ole niin, että pitäisi löytää vain virheitä korjattavaksi. Täytyy oppia myös tulevaisuutta ajatellen. Ei ehkä pidä toista virheitä kahta kertaa, joskus opimme toistamme niitä useammankin kerran. Virheistä täytyy oppia. Tässä parhaiten käytäntöiden luominen ja kehittäminen on tärkeää ja luemme monista mietinnöistä parhaita käytäntöjen käytöstä Euroopan parlamentissa, mutta emmehän me niitä käytä. Joka mietinnössä ne mainitaan, todellisuudessa niitä ei käytetä. Ja me tarkastele, mitkä asiat toimivat jossain maassa ja eivät toimi jossain toisessa. Kiitos, että suosittelit parhaita käytänteitä. Minusta se on ratkaisevaa. Myöskin mitattavien tavoitteiden asettaminen on tärkeää. Kiitän sinua siitä. Tässä on kysymysmerkki omasta liberaalista näkökulmasta. Minä en välttämättä jo SD-ryhmän ihmisten näkemyksiä. Mä tässä olen kollegoiden kanssa. En pidä tästä ideasta laadukas. Tähän tarjota niin liberaalina hyvä harjoittelupaikka on hyvin henkilökohtaista, yksilöllistä. Laatu vaihtelee alueittain. Eri eri, eri laatu vaihtelee myös tämä hy, hyvänlaatuinen äh, tarjonta ei ole mitattava ja talousarvion valin, kannalta se mittaaminen ongelma, myös se on niin yksilöllistä. Ja tämä kysymys komissiolle, mitä voimme tehdä työvoiman laadun mittaamisen suhteen. Voisimmeko ottaa askelia eteenpäin tulosten mittaamisen suhteen. Ja sitten viimeinen näkökohta. Kiitos, että mainitsit työpaikkojen ja ammattitaidon huonon kohtaamisen ongelman. Me keskustelemme tästä varmaan 10.5. konferenssissa työpaikkojen ja osaamisen huono kohtaanto on iso ongelma nuorisotyöttömyydelle ja pitää aloittaa hyvin varhain. Jos koulutus muuttuu, tulokset näkyvät kymmenessä vuodessa, eivät huomenna. Joten paljon kiitoksia näistä kuvista ja muista kaavioista. käytän tätä työskentelemään tämän asian parissa pitempään ja pitää rohkaista jäsenvaltioita ja alueita tämän panemaan ostottamisohjelmaa sillä ilman komission teknistä apua paikallisella tasolla tämä ei koskaan onnistu. Tämän var- suosituksen haluaisin myös mietintöön. Paljon kiitoksia esittelijälle. Frau Kollegin Ayala Sender. Ayala Sender. Gracias, señor. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut kollega Vole tästä aihe, tämän aiheen käsittelystä tärkeä kysymys parlamentille erityisesti. Erityisesti vuonna takuu. Tätä kautta hän halusimme taistella korkeaa nuorisotyöttömyysprosenttia vastaan ei vain Etelämaissa, vaan ihan yleisestikin EU-ssa. Kun ajatellaan alle 30-vuotiaiden tilannetta sekä etelässä ja pohjoisessa, niin iso ero aina on suhteessa muuhun väestöön. vaikka Saksassa ollaankin lähellä täystyöllisyyttä ja jossakin muissakin maissa siltikin alle 30-vuotiailla on paljon vaikeampaa löytää työpaikkoja ja työpaik- työttömyys on suurempaa. Sitten on muita ongelmia, koulun keskeyttämiseen ja muita. Haluaisin tukea esittelen ehdotuksia ja näkemyksiä. Tästä puhuttiin myös tilintarkastustuomioistuimen jäsenkeskustelun yhteydessä näistä kertomuksista ja miten ne vaikuttavat. Tämä on mielenkiintoinen aihe, mutta silloin kun arviointi laaditaan, niin voikin, käydä, voikin osoittautua, että se ei heijastele todellista tuottavuutta hankkeiden ja rahoituksen kohdalla, niin kuin tässä. Myös on tärkeää ja tuomioistuimen pitäisi myös toimia tällä tavalla, nimittäin näin vakava ilmiö, laillinen ilmiö kuin alle 30-vuotiaiden työttömyys. Ovatko nämä varat riittäviä pitää miettiä, niin kuin on tehty muidenkin ohjelmien ja hankkeiden yhteydessä. puuttuu riittävää rahoitusta, jotta voidaan realistisesti eh, puuttua tällaiseen ongelmaan. Sitten vielä yksi lisäongelma, joka tulee aina esille, kun puhutaan nuorista komission yhteydessä. Pitäisi pohtia tätä ehkä hiukan syvällisemmin. Nimittäin yritetään soveltaa Euroopan tasolla onnistumismalleja joistakin jäsenvaltioista sitten yleisesti alkaa tätä soveltaa. Esimerkiksi nuorisotakuu ajatus ajatuksena olisi soveltaa saksalaista kaksoisjärjestelmää Eurooppa, Euroopan laajemmin ja näin sitoa yritykset ja koulutuskeskukset toimintaan niin, että nuoret, kun he lopettavat peruskoulutuksensa, niin joko saisivat apurahan, jotta voivat kouluttautua ammatillisesti, tai sitten saisivat ensimmäisen työpaikan. Tämä on tällainen saks, malli. Tarvitaan sellaista, että yritykset kantavat tässä vastuuta työntekijöistä. Näin tietenkin tapahtuu. Näin ei tapahdu Etelä-Euroopassa useinkaan eikä muissa muissakaan maissa. Sitten tämä liittyy myös toisen mahdollisuuden koulussa. Espanjassa oli tällainen hyvä malli, joka toimi hyvin nuorten kohdalla, jotka olivat keskittyneet kouluunsa. Heillä on toinen mahdollisuus. Ja tämä oli varsin hyvä hanke, mutta sitä ei saanut tukea. Täytyisi myös analysoida että jos yritetään yleistää tällaisia hankkeita, jotka voivat toimia varsin hyvin jossakin jäsenvaltiossa, ilmoitetaan huomioon kaikkia muita maita, niin joskus sitten tullaan tällaiseen turhautuvaan, turhautuneeseen tilanteeseen ja epäonnistutaan. Olisi hyvä analysoida piirteitä, minkälaisia miten voidaan luoda työpaikkoja, joskus luodaan erittäin hyviä työpaikkoja, niin kuin on 20-20 kohdalla sitten taas työpaikat, jotka liittyvät nuorisotakuuseen tai sosiaali, sosiaalirahaston pieniin hankkeisiin. Ehkä tämä olisi hyödyllistä ja kannattavaa, jos voitaisiin suunnitella näitä kysymyksiä täällä valiokunnassa. Ja haluaisin vielä kiittää esittelijää kovasti No, olivat varsin oikeaan osuvia ja mielestäni niin komission kuin tuomioistuimen pitäisi ottaa ne todellakin huomioon. Kiitoksia. Kollegit Zeller, bitte. Kollega Kiitos paljon, puheenjohtaja. Ensin EPPn koordinaattorin ja varjoesittelijän Petri Sarvaman nimessä pyytäisin anteeksi, että hän ei voi olla täällä paikalla tänään. Hän pahoittelee sitä kovasti. Hän pyysi kuitenkin minua esittämään hänen kommenttinsa mietintöluonnoksen tai työasiakirjaan. Hänen tekstinsä on englannin kielellä. En ole nyt vitsinyt tätä saksaksi kääntää, vaan luen kouluenglannillani tämän ensinnäkin. Haluaisimme kiittää Euroopan tilintarkastustuomioistuinta, joka on tehty, tehnyt hyvää työtä tämän erityiskertomuksen kanssa – Tärkeitä suosituksia on tehty ja tutkittu tätä asiaa. Haluaisimme kiittää myös esittelijä Vuonia. Hän on tehnyt hyvää työtä työasiakirjan kanssa. Voimme sanoa, että tuemme täysin hänen ehdotuksiaan. Nuoriso, työllisyysaloite ja nuorisotakuu. Kaksi aloitetta, joiden kautta haluttiin vähentää nuorisotyöttömyyttä. Tulokset ovat kuitenkin vähän pettymys. Tietenkin ohjelmassa on rajalliset resurssit ja tämä ongelma on valtava. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan nuorisotyöttömyyteen ei voida puuttua näiden hankkeiden kautta kaikkialla Euroopan unionissa. Aikataulut, se ettei keskitytä työpaikkojen luomiseen, ovat ongelmia, joita on pohdittava, kun pohditaan tulevia toimia. Kuitenkin on ollut monia menestyskertomuksiakin, joista nuorisotakuuta voidaan kiittää. Jotkut nuoret hyötyvät moniksi vuosiksi näistä ohjelmista. Kuitenkin miljoonat nuoret eurooppalaiset siirtyvät teiniästä aikuisuuteen ilman työpaikkaa, ilman työkokemusta, ilman riittävää koulutusta. Kuitenkin, jos ajatellaan tulevaa tuottavuutta, niin heillä on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa siihen, samoin kuin heillä on rajalliset mahdollisuudet parantaa omia elinolojaan. Jos Euroopan komissio tosissaan priorisoisi nuorten työllistämistä, komissio varmasti lisäponnistelisi, jotta löydettäisiin työpaikkakulutuspaikkoja näille nuorille Euroopassa. Komission jäsenvaltioiden on lisättävä ponnisteluitaan ja edelleen tuettava nuorisotakuuta. Nuorisotyöllisyyden on oltava prioriteetti sekä poliittisesti että rahoituksen osalta. Pitkän aikavälin investointi työpaikkojen luomisen hyvälaatuisten työpaikkojen luomisen ja yrittäjyyden tukemiseen on tärkeää eurooppalaisessa sosiaalimallissamme. Kiitos, sanoo Petri Sarvamaa. Kiitos. Kollega Novakov. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää Rova Ivanovaa erinomaisesta mietinnöstä tarvalekunnassa aiheesta, joka on lähellä sydäntä ja työtäni. Olen samaa mieltä Martinan kanssa, että työ on laadukasta Ymmärrän, että kun puhutaan ihmisistä, niin se mitä laadultaan hyvää vaihtelee. Paitsi, että meidän täytyy myös suhtautua ihmisiin yksilöinä ja löytää jotain, joka ihmisiä tyydyttää. Laitetaan tyydyttävä työpaikka. Ei pidä jättää huomiota jäsenvaltioiden vastuuta. Viikko sitten me päätimme siitä, että työllisyysaloitteen budjettia kasvatettaisiin 1,5 miljoonalla eurolla. Miljardilla eurolla. Faktat puhuvat puolestaan. Olemme sitoutuneita. Ja tässä on vankkaa rahoitusta. Tärkeintä on, että me, meidän täytyy vastata tarpeisiin. Tuotut työpaikat voivat työsken, toimia lyhyellä aikavälillä tietyissä tapauksissa, mutta sen lisäksi meidän pitäisi tukea työnantajia, jotta ne kouluttaisivat yksilöitä mahdollisimman paljon. Koska tämä ei ole ainoastaan jäsenvaltioiden ja unionin edussa. Uh, we are facing a quite awkward situation. You... Me olemme hankalassa tilanteessa. Useat kollegat mainitsivat, että monissa jäsenvaltioissa työttömyys on ennennäkemättömän korkea. Ja on kuitenkin työnantajia, joilla on vaikeuksia löytää koulutettuja ihmisiä, jotka haluavat työskennellä. on jäsenvaltioiden ja unionin vastuulla. Ja myös nuor- tämä on myös nuorten vastuulla, jotka haluavat luoda omaa tulevaisuutta. Bisnesmallista puhutaan Saksa mainittiin. Saksan työllisyysaste on historiallisesti korkeimmillaan. Työttömyysaste on korkeimmillaan. Ja perheiden tulot ovat korkeimmillaan. Ehkä Saksan mallia voidaan, voidaan yrittää täyttää muualla, täyttää muuallakin, koska sellaista se tuottaa tuloksia. Tällainen teoreettisen ja harjoittelun yhdistävä koulutus on jo jota voitaisiin jäsenvaltiossa toteuttaa. Ja se valtio, että koulutusperinteet muuttuvat, joten samaa lähestymistapaa ei voi käyttää koko EU-ssa, mutta tällainen kahdella rintamalla tapahtuva koulutus ja se, että työnantaja kannustaa kouluttamaan nuoria, on hyvä lähestymistapa. Monet taistelevat päästäkseen esittelijäksi noussa työttömyys aloitan suhteen, mutta on olen pysyvä nuorten tukija, nuorten, jotka pyrkivät löytämään hyviä työpaikkoja työskentelevät kovasti tulevaisuutensa puolesta. Joten riittävät varat tuolla aloitteella on tärkeä asia. Ja kiitäisin vielä Jana Ivanovaa sitomuksesta Hyvä mietintä. Äh, euh, euh, Puheenjohtaja, omasta puolestani haluan onnitella Ivanovaa ja tu- tilintarkastustuomioistuinta laadukkaasta kertomuksesta. Kiitän myös herra Vounia esittelijämme Minulla on tässä vähän yksi valituksen aihe, nimittäin näin tärkeässä aiheessa ajatellen Euroopan nuorisoa, niin me puhumme tästä asiasta todella harvaan täytetyssä salissa. En halua mitenkään kyseenalaistaa näitä poissa olevia henkilöitä, mutta haluaisin nyt kuitenkin, että kollegamme Flanagan osoittaisi samaa innostusta tätä aihetta kohtaan kuin äsken kun puhuttiin unkaisen hakijan aikaisesta poliittisesta elämästä. En ollenkaan epäile, että etteivätkö tai ehkä nuoret irlantilaiset, irlantilaiset työttömät eivät tästä ole niinkään kiinnostuneita, mutta kuitenkin olen varma siitä, että näitä nuoria kyllä kiinnostaisi missä määrin heidän meppinsä puolustavat heidän etujaan, varsinkin kun he ovat työttömänä, varsinkin maassa, jossa on lähes 20 prosenttia nuorista työttömänä. Kiitos. Näin puhuja kierros on käyty loppuun. Komission edustaja, olkaa hyvä. Sitä Uber. Kiitos puheenjohtaja. Uh, the... Komissio haluaa myös kiittää tuomioistuinta kertomuksesta. Ja laitamme sen merkille, vaikka voisimme hyväksyä kaik- joitakin sen suosituksia. Mutta pää tulosta, että tämä jäisi odotusten alle, sitä me voi hyväksyä. Että tulokset ovat rajoitettuja jos haluatte yksityiskohtaisen vastauksen komissiolta, voitte perehtyä koko raporttiin. Mutta vastauksen, että nuorisotaku on todellisuutta Euroopassa. Miljoonat rekisteröityvät kansallisiin nuorisotakujärjestelmiin. He saavat jopa tarjouksia. Ja nuorisotyöllisyys on, työttömyys on laskenut 1,7 miljoonalla. Nuorisotaku on myös kattava rakenteellinen uudistus ja sen hedelmä, ja se kantaa hedelmiä vasta ajan päästä. Ja monet kertomuksen toteamukset perustuvat järjestelmän ensi vuosiin vuoteen 2015 asti, kuten esitteli aivan oikein totesi. Tiedämme, että noissa työllisyysaloitteissa oli jossakin jäsenvaltiossa viivästyksiä mutta vuoden 2016 jälkeen täytäntöönpano on edistynyt. Takuu täyttää tehtävänsä. Nousutyöllisyys on poliittisten päätösten ytimessä. Ja nuorisotakuun täytäntöönpano on alkanut maissa, jotka ovat siihen oikeutettuja. Joten tuomioistuimen suosituksia pitäisi pitää alustavina, koska täytäntöönpanon ja raportoinnin välillä on aina viive. Ja nyt muutama kommentti, Mä esitteli ensin teki. Ensinnäkin, onko meillä resurssipulaa? Tämä lainarahoituslähde 1,4 miljardia mainittu 2,2 miljardia sosiaalirahaston rahoitusta on tullut tähän päälle viime viikolla. Eli sosiaalirahasto on myös tärkeä nuorisotakuun rahoittaja. Tiedämme iällä tutkimuksesta ja Euroopan tutkimuksesta, että lisää rahaa täytäntöönpanoon tässä mitä, taidessa, mitä sitä tarvitaan. Ja komissio on aina sanonut, että EU-rahoitusta täytyy täydentää kansallisilla resursseilla. Kysymys on rakennemuutoksesta. Kysymys on koulutusjärjestelmän muutoksista, Kysymys on uudistuksista – sitä, miten julkispalvelut toimivat nuorten kanssa. Ja tällaiset rakenteelliset uudistukset eivät kuulu kertomuksen alaan. Vastaan esittelen kysymyksiin koskien uudistuksia raportin julkaisemisen jälkeen puhuin ja nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksesta nuorisotakuun joku indikaattori on kattavampi ja parempi. Jäsenmaissa tapahtuu uudistuksia, rakenteellisia uudistuksia. Kroatiassa uusi, saadaan tarpeita tällaisia yhden lukujärjestelmän Suomessa. Ja uusia ohjelmia, jotka puuttuvat koulun keskeyttämiseen tai varhaisen koulun käynnin lopettamisen Ranskassa. Tarinan laatu on tärkeä näkökohta. Me seuraamme laatua osan talouspolitiikan seurantajaksoa ja meillä on myöskin indikaattorijärjestelmässä laatuindikaattoreita. Me katsomme, mitä tapahtuu nuorille 6-12 kuukauden jälkeen, tarjouksen jälkeen. Se antaa laadusta tietoa. Komission kanta on ollut, että Laadukas tarjonta merkitsee kestävää työmarkkinoille integroitumista. Me kuulemme, mitä tilintarkastustuomioistuin ja työvoimaministeriön neuvosto sanovat ja haluavat, että panostamme laatutekijöihin. Ja työllisyysvaliokunta tulee käsittelemään nuorisotyöllisyysprojektin laatukysymyksiä jo toukokuun alussa ja ennen kuin lopetan, halusin myöskin pohtia sitä, mitä tuomioistuin on sanonut nousetako vastuusta. Sehän on selvästi jäsenvaltiolla, mutta komissio jatkaa jäsenvaltioiden tukemista nousettakuun täytäntöpanossa antamalla teknistä apua kapasiteetin luomista ja kahdenvälistä oppimista. Besten Dank. Kiitos oikein paljon. Kollega Ivanova, olkaa hyvä. Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kaikkia jäseniä heidän arvokkaista kommenteistaan. Erityisesti haluan kiittää esittelijä olen täysin samaa mieltä hänen kannanotoistaan, samoin monista muista näkemyksistä, joita täällä kuultiin. Joitakin kysymyksiä tuli esiin, yritän niihin vastata, mutta ehkä pitäisi alussa korostaa sitä seikkaa, että mikä meille oli ja on tällaista aivan uutta tässä nuorisotakuussa. Ja palaan nyt tässä suoraan tähän komission kysymykseen. Ja tämä kysymys odotuksesta. Miksi sanoimme näin, että odotukset eivät tuntuneet täyttyvän? Nimittäin nuorisotakuun uut, uutuusarvo oli siinä, että haluttiin järjestelmästä saavuttaa kaikki työttömät koulussa olemattomat nuoret neljän kuukauden kuluttua, erityisesti ne, jotka olivat aktiivis, kaikkein aktiivisemmalla kestävämmällä tavalla. Juuri Tämä odotus perustuu lukuihin, joita analysoimme tar- kertomuksessa, ja niitä ei ole tässä on saavuttamaan. Ja voin vain viitata siihen, mitä komissio itse sanoo valkoisessa kirjassa koskien Euroopan unionin tulevaisuutta, että odotukset ja EUn kapasiteetti eivät tässä kohtaa toisiaan. Tämä kuvaa tätä komission, itse esittä, komission esittämää lausuntoasiasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö haluaisi tämän toimivan. En usko, että kukaan tässä salissa tai eh, kun ajatellaan kaikkea, mitä on kuultu, kukaan ei tällaista varmasti toivo. Mehän kaikki haluamme, että nuorisotakuu onnistuisi. Ja heikkoudet, joita nyt olemme huomanneet tämän auditointiprosessin yhteydessä, me korostamme sitä ajatusta, että haluamme auttaa komissiota ja jäsenvaltioita ratkaisemaan nämä ongelmat ja edistymään – paljon tulos, tuloksellisemmalla tavalla, kun täytäntöön pannaan nuorisotakuohjelmaa. Sitten erittäin tärkeä kysymys tuli herra Valean ja ajan, ajan, ajalta koskien resursseja. Tätä riskiä me korostimme ihan jo ensimmäisessä kertomuksessa koskien nuorisotakuutta. Siinä yhteydessä me totesimme, että rahoituksen sopivuus oli kyllä kyseenalaisella tasolla. Otan esille vain muutaman luvun tästä viimeistä kertomuksesta koskien riippumattomia arviointeja riippumattomista tahoista. Siis ei ollut kyse tuomioistuimista, jotka totesivat, että esimerkiksi ILO arvioi vuosikustannukset nuorisotakuussa noin 45,4 miljardia euroa vuodessa. Ja e- to, sitten 50,2 oli yksi toinen arvio. 5,2 siis miljardia. Mehän tiedämme, mikä tämä kokonaisrahoitusmäärä nuorisotaulle oli koko kaudella. Siis ilmeisestikin tässä nyt nämä asiat eivät todellakaan kohtaa toisiaan, tarpeet ja varat. Ja perustuen seitsemän maahan, joissa vierailtiin ja niihin teidän tuloksiin, niin siellä esitettiin tiettyjä toimijoita rahoitettaisiin hankkeen kautta, mutta kukaan ei pystynyt esittämään arviointia odotetusta kustannuksista, josko tarjotaan työtarjous kaikille nuorille neljän kuukauden aikana. Tietenkään koko väestön tällä tavalla ei pystytä Omaväestöä ei pystytä huomioimaan, pitäisikö rahoitusta lisätä vai ei. Ja kun ajatellaan olemassa olevaa rahoitusta, pitäisi priorisoida toimintaa sillä tavalla, että parhaalla mahdollisella tavalla käytetään varoja ja kohdistetaan toiminta nuorisoväestöön, mutta selvästikin tässä on jonkinlaista kohtaamattomuutta lupausten välillä, jotka koskevat koko nuorisoväestöä, ja sitten taas missä määrin oli varoja käytettävänä asiaan. Sitten tuli kysymys Rovaajalla Sender esitti sen. Se koski kertomuksen ajoitusta. Kiitän tästä. Olen täysin samaa mieltä teidän näkemyksestä. Meidän pitäisi pystyä nopeammin toimimaan ja minä teen parhaani. Kaikissa erityiskertomuksissa, että ne saataisiin aikaan mahdollisimman lyhyessä ajassa tässä voin viitata ensimmäiseen kertomukseen nuorisotakusta, joka tehtiin vain kymmenessä kuukaudessa. Tähän meni hiukan enemmän, mutta meillä oli seitsemän jäsenvaltiota, joissa piti vierailla, joten ehkä ymmärrätte, että tähän meni nyt hiukan enemmän aikaa. Edelleen sanottiin, että tiedot olivat ehkä hiukan vanhoja jokaisessa erityiskertomuksessa teemme tällaista jälkikäteistä faktatarkistusta joskus tarkastellaan etukäteen, niin kuin ensimmäisen nuorisotakuukertomuksen yhteydessä korostettiin näitä riskitekijöitä, ja nyt ollaan nähty, että nämä riskit sitten ovat myös toteutuneet. Ja tässä, ovat näitä, tässä on näitä lukuja, jotka ovat viimeisimpiä MK-komitean tietoja, joita olemme voineet käyttää tässä analyysissä. Tästä tässä vastaus resursseista ja ajoituksesta, mutta haluaisin myös käyttää tilaisuutta hyväkseni, jos sallitte vielä puheenjohtaja, että haluan lämpimästi siis kiittää valiokuntaa heidän erittäin rakentavasta lähestymistavastansa. Samoin haluan kiittää komissaaria ja pääjohtajia. Tämä ei ole ollut mikään helppo prosessi me ymmärrämme kyllä, minkälaisia rajoituksia tähän liittyy, ongelmia oikeusperustan kanssa. Minä toivon, että komissio ottaa vastaan nämä suostukset. Tiedän, että joissain ollaan hiukan eri mieltä, heillä on oma kantansa, meillä omamme, mutta me todellakin haluamme auttaa tilanteen parantamisessa ja haluan kiittää komissiota eh, hyvästä hengestä ja toivon onnea ja menestystä täytäntöönpanokysymyksissä. kysymyksissä jäsenvaltioille. Kiitos oikein paljon. Antaisin puheenvuoron esittelijälle lopuksi. Kiitos puheenjohtaja. Pari kommenttia lopuksi. Toivottavasti voimme olla samaa mieltä siitä, että nuorisotakuujärjestelmä työllisyysaloite ovat olleet hyödyllisiä – kun on pyritty ratkomaan ongelmaa, joka on skandaali nimeltään nuorisotyöttömyys. Nuorisotakuujärjestelmä vain osa tätä ratkaisua. Jäsenvaltioilla itsellään on tässä suuri vastuu, jotta voidaan luoda rakenteet, ja se voidaan käyttää nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitetta kunnolla. Tarvitaan kunnolliset varat totta kai, ja Tärkeää myöskin, että huolehditaan poliittisesta sitoumuksesta, että todella puututaan nyt nuori, nuorisotyöllisyysongelmaan. On sanottava, että tämä on kiireellinen prioriteetti ja me teemme kaikkemme tämän asian hoitamiseksi. Yksityisellä sektorilla on myös oma velvollisuutensa. Ja sitten kun puhuttiin näistä hyvänlaatuisista tarjouksista muutamankin kerran, ei tätä ehkä tarvitse määritellä, mutta tuskin nuorille tarvitsee tarjoita näitä työpaikkoja, joissa keitetään kahvia, teetä ja kopioidaan. Tämä ei ole hyvänlaatuinen työpaikka. Varmaan jotain kriteereitä ainakin voitaisiin luoda niin, että nuoret saisivat tarjouksen työpaikasta, josta saa kunnon paikan ja siellä osaa työtä on koulutusta. Siellä opitaan lisää ja löydetään lopulta pysyvämpi työpaikka. Tällaisia standardeja ajattelen. Lopulta voisin sanoa, että olemme varmasti samaa mieltä siitä, että alku oli vähän hidas. Voidaan keskustella syistä tälle hitaalle aluksi järjestävän osalta. Alku oli hidas, mutta edistystä tapahtuu. Nyt totta kai haluamme kaikki huolehtia siitä, että edistys jatkuu tulevaisuudessa. Siksi Tämä kertomus on niin hyödyllinen. Se viittaa ongelmiin, aikaisempiin ongelmiin. Toivottavasti voimme oppia tästä ja nuorisotakuujärjestelmä voi jatkua tulevaisuudessa. Toivoisin, että se voi jatkua pitkään, koska emme ole vielä likimainkaan ratkaisseet tätä nuorisotyöttömyysongelmaa. Kiitos oikein paljon. Tämä esityslistan kohta on käsitelty loppuun. Muiden kohtien osalta haluaisin viitata siihen, että emme ehdi varmaankaan käsitellä kohtia 10 ja 11, vaan luultavasti viimeisenä kohtana käsitellään kohta 9 EUn ja Maailmanpankan väliset uudet rahoitusjärjestelyt ja tämän vaikutukset EUn talousarvioon. Haluaisin sanoa, että tämä on keskustelun kohteena, koska tällä aiheella on ollut tietty rooli siinä, että varapuhemies, joka on siirtynyt Maailmanpankkiin, on itse neuvotellut tästä sopimuksesta. Puhumme kahdesta komission päätöksestä 12.4.2016, komission päätös 2210 ja 2250. Nämä eivät ole julkisia päätöksiä, mutta me olemme paperikopioin antaneet teille nämä päätökset ja haluaisin lyhyesti selvittää, mistä on kyse ja miksi käsittelemme tätä aihetta täällä. Me uskomme, että meidän varmasti kannattaa käsitellä näitä rajoitusperiaatteita ja maailmanpankin varoja. Vuodelta 2014 on rajoitussopimus Maailmanpankin kanssa ja tässä tätä sopimusta muutettiin näiden komission päätösten kautta vuonna 2016. Muutokset liittyvät siihen, että rahastot, joita hallinnoidaan Maailmanpankin toimesta, näiden rahastojen osalta saadaan vähemmän hallintokuluja. Kaikki asiakirjat on lähetetty teille, jotka on minullekin lähetetty. Haluaisin viitata siihen, että ensimmäiset 50 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, 5 prosenttia – on varattu hallinto kustannuksiin seuraavan osion osalta 5 prosenttia, sitten 500 miljoonaa 3 prosenttia ja lisävarojen osalta 2 prosenttia summasta. Tässä on siis tällainen porrastus. Aikaisemmin puhuttiin könttäsummana 5,5 prosentista. Tämä koskee kaikkia näitä vastaanottavia kaikki niitä rahastoja, joissa vastaanottaja järjestää asiat. Ja sitten tämä on siis suurin osa näistä rahastoista. Ja sitten on vielä sanottu, että ne rahastot, joita Maailmanpankki itse hallinnoi, ja tässä on mielenkiintoinen täydennys, että tulevaisuudessa Maailmanpankki voi 17 prosenttia henkilöstökuluista saada tällaisena kertakorvauksena. Tuo 17 prosenttia tuntuu melko suurelta. Se liittyy henkilöstökustannuksiin ja konsulttikustannuksiin ja kysymys kuuluu kai nyt, miten pitkälti kaikki hallinnon tasot ovat tässä mukana, koska nyt on puhuttu ainoastaan siitä henkilöstöstä, joka tekee työtä suoraan yhden hankkeen saralla. Tässä siis kysymyksen ihan toivon, että komissio voi vastata. 5,47 ennen nyt 5,58, pieni korotus siis, ja olisi tärkeää, että taloudelliset vaikutukset selvitettäisiin meille tarkkaan. Minä ponnistelin ymmärtääkseni näiden asiakirjojen kautta oikein, mistä on kyse – on olemassa tiettyjä poikkeuksia. Poikkeuksia näistä säännöistä. Se hätärahastot ja hätätilanteiden jälkeiset rahastot, eli tavallaan nyt on avattu tätä muiden tällaisten rahastojen suuntaan. Meitä kiinnostaa nyt ja siksi perusteellisesti huolehdin tästä johdannosta. Haluaisimme tietää, mitä komissio ja oikein takaa tämän uudistuksen kautta. Meidän tulisi lähteä siitä, että tulevaisuudessa on enemmän näitä rahastoja kaikenlaisiin erityisiin tilanteisiin. Tämä olisi kysymykseni, johon toivoisin myös vastausta. Ja lisäksi olisi tärkeää tietenkin tietää, mitä budjettivaikutuksia tässä olisi Yleisesti ottaen on selvitetty, että vastaanottajien järjestelmien rahastojen osalta maksut tämän porrastuksen kautta kutistuvat, mutta entä muut? Näyttää siltä, että olisi maksettu vähän liikaa. Komissio voisi ehkä luetteloida tällaisen monen rahoittajan rahastot, miten, jota voisimme itse arvioida, missä on tähän mennessä maksettu liikaa. Tässä pähkinäkuoressa. Ja sitten yksinkertaistamisehdotus, kun tämä tuntui kovin hankalalta, vaikeasti seurattavalta, ei kovin avoimelta kysymykseltä. Tämäkin aihe aiheutti päävaivaa. Kun tarkistuksen uudistuksen käy läpi, käy ilmi, että Maailmanpankin roolia tunnutaan kasvattavan. Lisäkysymys syntyy, Entä muut kansainväliset järjestöt? Miten ne reagoivat? Vaativatko sama itselleen? Minkälaisia suunnitelmia ja vaikutuksia tällä on keskipitkällä aikavälillä? Kollegatkin voivat esittää kysymyksiä. Yksikön johtaja Valbruk, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Chair. We'll try to... Paljon. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin vastaamaan kysymyksiin ensiksi sanon, että meillä on pitkällä ajalla ollut sopimus IMFn kanssa 2001 lähtien. Ja sopimuksen myötä meidän täytyy hyväksyä tällainen uudelleenarviointilauseke, joka koskee kaikkia Maailmanpankin äh, toimintaa tukevia. Ja siinä on myös uusi laske, joka koskee kustannusten kattamista. Maailmanpankki pankillisesti tuon lausekkeen maksimaalinen 30 prosenttia Maailmanpankin osuudesta. Joten tämä astuu voimaan EU-jäsenten tuolla jäsetettiin käyttöön asteittain kaikissa Maailmanpankin sopimuksissa, mukaan lukien EU kanssa tehdyn sopimuksen kanssa vuoden kustannusten perimis periaatetta. Sehän me emme kyenneet vaikuttamassa paljon tätä ulkopuolelta. Tavallaan meidän oli pakko hyväksyä sen. Järjestelmä on monimutkaisempi. Aikaisemmassa järjestelmässä oli 5 prosenttia könttänä mutta uudessa järjestelmässä on monimutkaisempi järjestelmä kaksi eri maksua. Ensinnäkin nämä regressiiviset ma- ma- maksut, jotka ovat rahasta kolmasena. Tämä muuttui 2 prosenttiin. Ja tämä aleneva aste lasketaan koko puulista ei EUn maksuista mukana. Eli kaikki maksut siirretään tähän puuliin ja se, tämä on laskeva maksu. Ja tämä on ää, degressiivinen osa kannustaa osallistumaan isompiin hankkeisiin, jolloin on mittakaavaetuja. Ja sitten tämä 17 prosenttia, joka koskee ainoastaan Maailmanpankin henkilökuntaa – joka työskentelee ma- maanpankissa. Tämä ei esimerkiksi koe, koske palvelusopimuksia ulkopuolisten kanssa. Tästä 700 prosentista nyt keskustellaan. Ne koskevat vain rajoitettua osa maailman maailmanpankin kanssa. Voin antaa esimerkkejä heti Mä annan teille kaksi esimerkkiä, kaksi äärimmäistä. Esimerkiksi maataloustuote, trusti, jossa henkilöstökustannukset ovat vain 2 prosenttia globaalista projektista. Se on vampiakin henkilöstökustannus. Eli 17 prosenttia koskee vain 2 prosenttia koko maksusta. Ja tämä globaali maksu on alle 5 4,59 prosenttia. Ja toinen äärimmäisyys on, jossa kolmannet maat eivät toteuta tr- trustirahaston toimintaa, jossa koko täytäntöönpano tapahtuu pankissa ja sillä kustannus tämän osuus on korkeampi. Tämä globaali ohjelmatuki jossa meillä on 28 prosentin osuus äh, projektiin äh, henkilöstöllisuudesta. Me sovellamme tätä 17 prosenttia 22, eli sitä tulee 3,22 prosenttia, eli alle 5 prosenttia. Tässä kanssa äärimmäisissä tapauksissa ensinnäkin maailmanpankin henkilöstöltä hyvin vähän osaa tai se on yksin toteuttamassa, me paremmassa asemassa kummassakin tapauksessa. Me olemme olleet läheisesti mukana tässä. Kaikki tutkimukset ja analyysit, joita me olemme tehneet, meillä on tässä EUn osallistumista trusteihin, että ensimmäinen 17 prosenttia vaikuttaisi. Mä, missä me haluamme, että meidän osuutemme on tämä 5 prosentin kiinteä summa, eli keskusteltuamme tästä pari kuukautta sitten. Meillä on puoli vuotta täytäntöönpanoa uuden kustannusten perimispolitiikan parissa. Me olemme alle 5 prosentin. Joten nykyjärjestelmä on taloudellisempi kuin edellinen. Ja sopimus on myös tehokkaampi, koska maailmanpankki on sitoutunut tuottamaan tulosindikaattoreita. Ja tämä paremmin kertoo teille – rahan käytöstä äh, rahastoissa. Ja voin vahvistaa teille, että järjestelmä on täysin transparentti. Voimme lähettää teille listaan. Voitte tsekata jokaisessa tapauksessa, olette olemme noudattaneet sääntöjä. Jos saan ehdottaa, Tervetuloa missio 22. toukokuuta pankki, Tämä on hyvä mahdollisuus teille saada vahvistus Maailmanpankilta, että he todella soveltavat tätä uutta kustannuspolitiikkaa. että he ovat tulos suuntautuneita ja voitte perehtyä heidän auditointiin myöskin. Ja heidän erittäin tehokkaaseen rahastojen hallinnointiin. Joten pohjimmiltaan komission puolta ymmärrämme järjestämään monimutkaisempi, mutta maailman pankki hyväksy sen kaikki ohjelmiin maksavat noudattavat sitä. Mutta meillä on yhä järjestelmä, joka on edullisempi kuin aikaisempi. Ja meille mahdollisimman kertoa paremmin ohjelmien tuloksesta. Tässä on se, mitä halusin sanoa, ja voin vastata lisäkysymyksiin. Ja, danke. Kiitos. Minun kysymykseni oli, miksi kun on ollut mahdollisuus tällaisille hätärahastoille asettaa erityissääntöjä. Tämä on poistettu sieltä. Miksi? kun ajatellaan, että koko muutos ei olisi ollut tarpeen, kun Maailmanpankki tietenkin tarvittaessa olisi voinut tämän poikkeuslausekkeen kautta toimia. Ja sopimuksessa keskustellaan tukikelpoisuuskriteereistä pitkään. Ja siellä pidetään tukikelpoisuutena sitä, että aina pitää olla riittävästi, jotta voidaan vastata EUn tarpeisiin – jos edistetään asioita, jotka eivät ole tukikelpoisia EUn mielestä, on huolehdittava siitä, että tiedetään, että EU-varoin ei tueta tällaisia. Mikä tällainen toimi voisi olla hätä äh, tällaisessa rahastossa rahoitettava toimi, jota EU ei halua rahoittaa? Ja miten paljon rahastoja EUn puitteissa oikeastaan on? Horisontto 2020 tavoitteet liittyvät tähän – Ja ehdotimme valiokunnassa, budjettivaliokunnassa sitä, että tällaisia rahastoja ei luotaisi, koska avoimuus ei toteudu. Ja alusta asti olen ollut huolissani, kun tällaiset rahastot ovat tyylikäs tapa hankkiutua rahasta eroon. Komissio luovuttaa vastuun, sitten hätätapauksessa ehkä Maailmanpankki on vastuussa. Tällainen varojen hajauttamishanke komissiosta pois on sellainen, jota en oikein kuvitellut oikeaksi budjetin valvontavaliokunnan mielestä, joten tässä näin eikä sellaisia seikkoja, jotka liittyvät tulevaan ulkoistamiseen myös. Haluaako komissio vielä itse tehdä työtä? DevCo-pääosastolla, mihin tarvitaan kaikkia näitä ihmisiä, jos tehdään kestävää toivottavasti pitkällä aikavälillä sellaisia hommia, joissa komissio ei elä. ole enää mukana. Voisiko pyytää vielä vastausta näihin kysymyksiin? Kiitos. Thank you, Chair. Um, I think we have attached the information. Kiitoksia. Olen lähettänyt tietoa näistä erityisrahastoista, joita on olemassa. Niitä on seitsemän pankkien hoitamia erityisrahastoja, niihin tämä erityisesti vaikuttaa. Nämä muutokset ja se on myös osa tätä problematiikkaa, joka liittyy erityisrahastoihin. Teillä on niistä kunnon luettelo. Sitten vielä kommentteja. tämä ole mitenkään helppo keino komissiolle päästä eroon rahoista, kun me tarkastelemme, miten myötä vaikutamme erityisrahastoihin, joita Maailmanpankki hoitaa. Niin meistä se on kaikkein tehokkain tapa saada tuloksia EU-varoilla. Esimerkkinä Afganistanin esimerkiksi tämä on yksi suurimmista erityisrahastoista. Meillä on selkeät indikaattorit. Tiedämme, kuinka paljon ihmisiä on hyötynyt tästä, kuinka monta kotitaloutta on saanut tukea, kuinka paljon lapsia päässyt kouluun, kuinka paljon ihmisiä on saanut ter- päässyt terveydenhoidon piiriin ja niin edelleen, joten ei tässä anneta rahaa ilman minkälaista seurantaa. Te tiedätte, että meillä me raportoimme teille näistä kysymyksistä. Te tiedätte myös sen, että Strasbourgissa te tarkastelette, miten tehokasta rahojen käyttö on ollut ja komissio se on vastuussa EU-varojen käytöstä. Tämän takia me olemme huolella laatineet tämän selvityksen, jossa on kaikki tarvittavat tiedot teille, Olafille, tuomioistuimme, kaikki pääsevät käsiksi näihin tiedo- tietoihin, voivat varmistaa, että varat on kunnolla käytetty eikä mitenkään väärinkäytetty. Sitten kontekstista, kun kysyitte voimmeko reagoida ja varmistaa, että rahoitamme vain sitä, mitä haluamme, emmekä jotakin muuta, mikä ei sovi meidän etujemme kanssa yhteen, niin tässä on muutamia elementtejä. Me sovellamme tällaista nimellislähestymistapaa, me olemme investoineet tietyt summat erityisrahastoista. porssissa lopussa voimme osoittaa teille, että nämä varat ovat menneet valintakelpoiseen toimintaan aina raportointikauden jälkeen sovitamme nämä yhteen tavoitteiden kanssa ja sitten otetaan huomioon maa, miten se liittyy EU-politiikkaan, koska esimerkiksi joku maa ei ehkä enää halua jatkaa kehitysyhteistyö politiikkaa, silloin me emme enää jatka. Voimme missä tahansa vaiheessa keskeyttää sopimuksen soveltamisen ja varmistaa, että EU-varoja ei käytetä toimintaan, joka ei ole linjassa EUn tavoitteiden kanssa. Ja vielä lopuksi sitten teidän kysymyksenne hätätilanteista ja muista. Tämä on säädös, joka ei välttämättä mitään uutta, koska meillä on tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka joka tapauksessa suosii sitä, että komissio voi olla mukana rahasto, erityisrahastoissa, jossa on monia rahoittajia. Tämä on paras tapa toimia kriisitiltässä maailmassa silloin, kun yhdistetään EU-varat muiden rahoittajien kanssa, että saadaan aikaan hyviä vaikutuksia, niin kuin Afganistanissa, Afganistanissa oli tilanne. Sitten linkki EUn erityisrahastoihin. Tehän tiedätte, että miten me toimimme tiukasti varanhoitoasetuksen mukaisesti jos on tällaisia rajoituksia rahoitusasetuksessa, asetuksessa silloin joudumme Äh, antamaan panoksen myös to- muista toimijoista äh, äh, erityisrahastoihin. Ja jälleen kerran analyysimme lopputulos on, että Maailmanpankki on tehokkain kumppani, kun käytetään EU-rahoitusta, tai näin on tähän mennessä ollut. Kun ajatellaan kustannushyötysuhdetta, niin se toimii tässä parhaiten. Ich wollte noch zurückkommen auf sen vielä palata pariin kysymykseen, jotka jo esitinkin, mutta joihin ei saanut vielä vastausta. Tuo 17 prosenttia pankin hoitamiin hätärahastoihin. Mitä henkilöstöä tämä koskee? Sitäkö henkilöstö joka työstää tiettyä hanketta vai, vai koskeeko tämä kaikkia vai meneekö sinne jopa Lagardelle osuus. Ja sitten muut lahjoittajat, ja miksi tämä kaikki on niin huippusalaista. Tiedon löytäminen asiakirjasta ei ollut kovin helppoa, kiitos. Niin ja vielä. Neljäs kohta ehkä. Kysymys. Sitä, että varaa puhemies neuvotteli tämän. Eli ehkä tämä osuus, mikä osuus varapuhemiehellä oli tässä koko asiassa. Kiitos. Eikö teillä ole tulkkausta? Ajat. Ah, Alo. Um, ähm, sorry for that, I had lost. Sorry, viimeisestä kysymyksestä meni pätkä ohi. 17 prosenttia käsittelee vain henkilökuntaa, joka työskentelee projekteissa. tavoitesopimuksen liitteessä on bu- bu- alustava budjetti, joka mahdollistaa sen määrittelyn, kuka työskentelee projekteissa ja varmistaa, että ei maksa mistään muusta. Vastaus on mielestäni selkeä. Ja kysymykseen varapuheenjohtaja Georgievan osallistumisesta. Sopimus Alkettiin 2014. Siinä oli tämä lauseke, joka koskee kaikkia pankin lahjoittajia. Emme ole missään vaiheessa saaneet ennen mitään ohjeita varapuheenjohtajan kabinetista tai varapuheenjohtajalta. Neuvottelu tapahtui yksin budjettipääjohtajan voimin EFKO-pääosaston kanssa. Teimme pääjohtajan ohjeiden mukaisesti tämän varapuheenjohtaja on sanonut tämän, voimme vahvistaa sen. Tämä oli väistämätöntä. Tämä oli osa Maailmanpankin uutta politiikkaa. Yeah. Uh, on other donors, it's, this is, I think, a question. Muut lahjoittajat. Rohkaisen estämään tätä kysymystä Maailmanpankille, koska he eivät anna informaatiota siitä, mitä he kohtelevat muita avustajia. Sanoit, että heillä on sama politiikka kaikille. Mutta meillä ei ole mitään näkemystä, että mikä merkittävistä lahjoittajista saisi erityiskohtelua. Haluaisitko vertailla muihin kansainvälisiin organisaatioihin? As well. No, sekin saattaisi olla mielenkiintoista. Kuten tiedätte, meillä on sama 7 prosentin katto, joka rahoitusasetuksessa hallituksessa on. Se on kaikkien kumppaneiden kanssa myös YK on. Useimmissa tapauksissa pankki toteuttaa toimet niin, että varat ovat erittäin lahjassa isoissa trusteissa saadaan mittakaavaetuja, jotka ovat suurempia kuin muissa järjestöissä, mutta jos meillä meillä on YK ja erittäin heikossa hapassa oleva valtio, ja YKlla on paljon henkilöstöä kentällä. Kustannuksia on enemmän, mutta ne ovat myös erilaisia kuin näissä trustirahastoissa. se on meidän on pakko myöntää, että nämä ovat erilaisia toimintatapoja, mutta tämän sopimuksen myötä olemme käyneet laskemaan Maailmanpankin trustirahastojen kustannuksia – tämä vähemmän kustannuksia aiheuttava kuin YK tämmöisten perustamista ympäri maailmaa, ja se on eri järjestelmä. Yeah, thank you. This is niin, kiitos. Me olemme valiokunta, joka katsoo menneisyyttä. Olisi mielenkiintoista, jos voisimme nähdä, mitä rahastoja tähän mennessä on ollut – ja minkälaisia summia maksat että todella tietäisimme, miten hallinnolliset kustannukset syntyvät, lasketaan, onko lasket, maksettu liikaa. Olisi hienoa, jos tämä voitaisiin saada. Kysyin vielä sitä, miksi sopimukset ovat kaikkiaan niin salaisia. Komission päätöksiä hän ei ole julkisesti käytössä vielä. Miksi? We, we already replied to, to Me vastasimme jo tähän kysymykseen. Komission päätöksen tarkastettiin 2016 rekisteröidyssä asiakirjassa. Se on ollut julkisesti saatavissa sitten, niin kuin kaikki muutkin komission julkiset asiakirjat, koskaan emme ole peitelleet tätä sopimusta, varsinkin kun siitä tuli lehdistötiedotekin silloin, kun se allekirjoitettiin maailmankin ja komission toimesta. Minun tietääkseni kukaan ei ole näitä minnekään kätkenyt ja ne on ollut siis julkisesti saatavilla sen jälkeen, kun, ne, sen jälkeen, kun uusi päätös tehtiin. This is not the case, believe me. Näin ei kyllä ole. Uskokaa pois. Todella pyrin löytämään asiakirjan, mutta en onnistunut. Hyvin hankalaa. if you can, then send us the link. Mutta voisitteko lähettää linkin sitten? Näin saimme työt päätöksen. Ai, Seller. Niin, ei, tämä kaikki ollut ihan tyydyttävää, erityisesti kun ajatellaan, että Maailmanpankin pitäisi kaikkein tehokkaimmin kehityshankkeita täytäntöön panna, niin kyllä on toisenlaisiakin ääniä kuultu, jotka epäilevät että Jos katsotaan Maailmanpankin rakennetta, niin EUn toimielimet komissio ei ole siellä mukana eikä pääse äänestämään tällaisessa yhtälössä, jossa ihan muilla on sananvaltaa. Siksi kun ajatellaan, miten suurista rasumista on kyse, joita pitäisi kehitysapuun varata, niin niiden kautta tuetaan tätä tahoa, jonka avoimuutta tulisi välttämättä lisätä, jotta näemme, mitä näillä rahoilla tehdään. Vaikka ne yhdistelläänkin tällaisiin erityisrahastoihin. Ja näin ei välttämättä helposti nähdä, mitä varsinaisia toimia toteutetaan. Meidän tulisi saada täydet tiedot tästä toiminnasta. Kiitos. Niin, Minustakin tuntuu, että joudumme jatkamaan tätä työtä. Ehkä voitte vastata vielä kollega Zellerille ja, ja pohtia, miten suhtaudutte tulevaan yhteistyöhön näissä erityisrahastoissa ja muissa. Kiitos. Yes, I've been careful to mention other. Olen ollut huoleni mainitessani muut kumppanit ja että joissakin projekteissa me työskentelemme YK ja muiden monenkeskisten järjestöjen kanssa. Mutta niissä projekteissa, joissa maailman pankki on hyvä, että se on tehokas, ja se toimimme täysin rahoitusasetukseen puitteissa. Meillä on uusi Heillä on uusi sivusto, jossa kerrotaan avustajien, avunantajien avun vaikutuksista. Me työskentelemme jatkuvasti sen eteen, että meillä on seurattavaa raportointia ja mielekästä tietoa tulossa. Ja paras kustannushyöty. Ja mä väitän, että Maailmanpankki on ainoa kumppani kehitysyhteistyössä jäsenmaiden järjestäjän ja YK kanssa me teemme myös yhteistyötä, mutta meillä on aina sama kustannus. Rakenne aina täytyy työskennellä rahoitusastuksen mukaan, säädöksen mukaan. Ei olisi järkeä, että maksamme enemmän jostain, jonka voimme tehdä sitten itse halvemmalla. And, and, and to complete the, the, we will continue. Jatkamme ohjelmointia, joka noudattaa DGDFCON ja muiden ohjelmointia kattaaksemme eri alueet, jossa Maailmanpankki toimii, mutta muut kansainväliset järjestöt myös. Jatkamme tärkeää työtämme ja Maailmanpankilla on asiantuntijuutta Tämä koskee esimerkiksi EU 2020 strategiaa, jossa olemme yhdistäneet joukon e pieniä tutkimuksia suurimmiksi ohjelmiksi tehokkuuden kasvattamiseksi. En näe suuria muutoksia yhteistyössä Maailmanpankin kanssa. Jatkamme samalta pohjalta budjettiresursseihin ja seurattavuuteen. Ja herzlichen Dank. Wir warten dieses Thema. Sydämiset kiitokset. Mielenkiinnolla seuraamme edelleen tätä aihetta. Kiitos, että olitte valmis tulemaan tänne kertomaan meille lisää. Tähän päättyy kokouksemme. Toivotan kaikille myös tulkeille mukavaa pääsiäistä, muutamaa rauhallista päivää ja toivottavasti puolen matkalla pääsiäisen jälkeen tavataan erityisen iloisena. Mukavaa päivää, kokous päättyy.